E, e, dziękuję Państwu, dziękuję Państwu za uwagę. Kiitoksia paljon. Hyvät naiset ja herrat. Puheenjohtaja Schulz. Puheen... Ah. Puhemies, parhaat kollegat. Minulla on kaksi työjärjestykseen liittyviä, liittyvää pyyntöä. Ja pyytäisin äh, saada esittää ne tässä järjestyksessä. Ensinnäkin esittäisin pyynnön koko Euroopan parlamentille. Tämä pyyntö liittyy kiireelliseen asiaan, josta keskustelemme iltapäivällä. Amid, Amid Nato Haidarin tapaus. Tämä on siis kiireellinen asia iltapäivällä esityslistallamme ja pyytäisin äh, kollegoilta seuraavaa. Jotkut kollegat, jotka ovat tätä asiaa käsitelleet tietävät, enkä voi tässä nyt mennä enempää yksityiskohtiin, mutta meillä on tietoa siitä, että tämän päivän aikana tämä tapaus saa ratkaisunsa. Euroopan unionin hallitusten edustajat tällä hetkellä kiireellisesti pyrkivät samaan aikaan asian ratkaisun ja siksi olisi hyvä, jos me poistaisimme asian esityslistalta tältä iltapäivältä Tällä hetkellä ähm, diplomaattiset, äh, diplomatian rattaat pyörivät, äh, tekevät äh, työtään ja siksi pyytäisin poikkeuksellisesti tämän asian poistamista esityslistalta, koska tämä hyödyttäisi asian ratkaisua huomattavasti enemmän kuin se, että jättäisimme tämän asian esityslistalle. Tämä oli ensimmäinen pyyntöni ja kohta sitten se seuraava. przewodniczący, ja nie, ja nie mam przekonania. Kiitoksia. Herra Schulz, en ole aivan vakuuttunut siitä, että voimme ottaa tätä käsittelyyn nyt tätä asiaa, koska nyt on hieman liian myöhäistä tätä enää käsitellä. Päätös on jo tehty asiasta, joten tässä on nyt hyvin vaikea minun enää avata keskustelua tästä seikasta. Proszę, pan przewodniczący, pan przewodniczący Dol. Puheenjohtaja Puhemies, minä tuen Martin Schulzin ehdotusta. Uskon, että neuvottelut ovat äärimmäisen vaikeita neuvottelut, jotka ovat meneillään. Kyse on naishenkilöstä, jonka pulmaan on nyt syntymässä, löytämässä poliittinen ratkaisu. Ja juuri kun poliittinen ratkaisu on syntymäisillä, silloin ei pidä ryhtyä vaikeuttamaan tämän ratkaisun löytämistä. Sen vuoksi minä pyytäisin, että poliittisia keinoja käyttäen tämä ongelma todellakin ratkaistaisiin ja tämän poistaminen auttaisi. Esityksettä poistaminen auttaisi. Pan, pan, pan Portas siis Bardzo proszę, pan Portas. Herra Portas. É só para dizer o seguinte. Kiitoksia, herra puhemies. Haluaisin todeta seuraavaa. Diplomaattisella työllä on suuri merkitys, mutta Aminatu Haidar on sairaalassa ollut jo monta päivää ja nälkälakossa. Ja pahinta olisi, toimia niin, että henkilölle, joka taistelee ihmisoikeuksien puolesta, joudumme toteamaan, että Euroopan parlamentti unohtaa hänet. Zgodnie, proszę posłuchać. Kiitoksia. Hetkinen vain. Työjärjestyksen säännön 140 mukaan, kun toimimme, me voimme äänestää tällaisesta pyynnöstä tai ehdotuksesta, koska ehdotus nyt on tehty tämän asian poistamiseksi esityslistalta, niin voimme ottaa tässä esiin työjärjestyksen säännön 140. Sen mukaisesti me voimme äänestää nyt tehdystä ehdotuksesta. Ja tämän johdosta haluaisinkin kysyä, kuka haluaa puhua tämän ehdotuksen puolesta? Kuka puhuu tämän ehdotuksen puolesta? Olkaa hyvä. López Aguilar. López Aguilar. Gracias. Gracias. Kiitos, puhemies. Minä haluan kiittää sosiaalidemokraattien nimissä ryhmämme puheenjohtajan sanoista ja siitä, että kansanpuolueen puheenjohtaja tuki tätä ehdotusta. Ensinnäkin on aivan epäilemättä niin, että Euroopan parlamentti haluaa osoittaa täyden solidaarisuutensa Aminatu Haidarille. Ja tällä hetkellä ää, riskinä on se, että hänen nälkälakkonsa pitenisi on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että annamme tukemme diplomaattiselle työlle, mm, monenväliselle diplomaattiselle työlle, jota Espanjan hallitus on äh, äh, ajanut. Äh, Amina Tuhattaihan on tällä hetkellä Espanjassa ja nälkälakossa. Ja hän on todennut, että hän ei päätä nälkälakkoaan ennen kuin ja nyt haluamme todella siis tukea diplomaattisia voimia eh, heidän työssään. Meidän tulisi nyt välttää päätöslauselmaa, päätöslauselmasta päättämistä, koska se saattaisi häiritä diplomaattiamme. Kiitoksia päin tästä puheenvuorosta. Kuka haluaa puhua tätä ehdotusta vastaan? Olkaa hyvä. Presidente, para manifestar. Puhemies, Minun ryhmäni on vastaan ja kerron teille miksi. Oli, tämä ehdotus ja sen esittäminen tänä aamuna on erittäin sopimatonta, koska tämä osoittaa epäkunnioitusta niitä Euroopan parlamentin poliittisia ryhmiä vastaan, jotka eilen kolmen tunnin ajan keskustelivat yhteisestä päätöslauselmaesityksestä. esityksestä. Äh, tilanne Espanjassa on erittäin vaikea tämän asian suhteen ja nyt äh, poliittiset ryhmät onnistuivat samaan aikaan yhteisen tekstin. Me onnistuimme hyvin vaikeista lähtökohdista lähtien saamaan aikaan yhteisen päätöslauselmaesityksen ja tuossa eilisessä kokouksessa ylitimme siis kaikki erimielisyydet ja siksi mielestäni olisi nyt sopimatonta, että Euroopan parlamentti ei puhuisi jos parlamentti ei nyt avaa suutaan, niin koska sitten? Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Ja lopuksi pyytäisin, niin, lopuksi pyytäisin, mikrofoni katkaistiin. Tilanne on nyt täysin selvä. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi me äänestämme, kuka on sen puolesta, että hyväksymme tehdyn ehdotuksen. Voisitteko nostaa kätenne? Sorry. Point of order. Point of order. Työjärjestyspuheenvuoro. Presidente, presidente, cuestión de orden, le vengo... Puhemies, työjärjestyspuheenvuoro minä pyysin tuossa aiemmin puheenvuoroa, en ymmärrä miksi en saanut sitä. Niin, ei ole totta, ei ole totta, että Euroopan parlamentti olisi puhunut Haidarin tapauksesta. Ei tähän mennessä ole sanonut sanaakaan tänään tarkoitus oli tästä puhua ja nyt tämä halutaan estää. Hän on ollut nälkälakossa 33 päivää. Tämä on todella moraalitonta, moraaliton ehdotus. Hyvät naiset ja herrat, me äänestämme. Me äänestämme. Haluaisin nyt aloittaa äänestyksen. Työjärjestyspuheenvuoro vielä. Puhemies, minä pyysin puheenvuoroa, juuri työjärjestyspuheenvuoroa, todetakseni seuraavaa. Euroopan parlamentti on täysin sitoutunut ihmisoikeuksiin. Tämä on kiistämätöntä. Herra Schulz teki meille ehdotuksen jos hänellä on tietoja, merkittäviä tietoja, jotka liittyvät Haidarin tapaukseen, niin puhemies herra Schulzin täytyy kertoa meille nämä tiedot ja me voimme sitten tehdä näiden mm, pohjalta päätöksen tänään iltapäivällä ennen keskustelun alkua. puhemies, minä olin, niin, minä olen ollut tässä Euroopan parlamentissa hyvin monien vuosien ajan ihmisoikeuskysymyksistä vastuussa omassa poliittisessa ryhmässäni ja minä olen äärimmäisen huolestunut tästä tilanteesta. Minä keskustelin pitkään Marokon ulkoministerin kanssa tästä tapauksesta viime sunnuntaina ja minulla on sellainen vaikutelma, että tänään meillä on mahdollisuus siihen, että Haidarin tapaukseen löydetään ratkaisu ja että hänen nälkälakkonsa päättyy. Jos minulla olisi sellainen vaikutelma, että tästä julkisesti puhumalla voisin auttaa ratkaisun syntymistä, niin puhuisin, mutta minä katson, että tällaisissa monimutkaisissa diplomaattisissa kysymyksissä tulee toimia diskreetisti jotta tämä henkilö saadaan pelastettua. <laughs> Tämä on minun ainut johtolanka tässä asiassa. Hyvät naiset ja herrat, nyt seuraavaksi pyytäisin, että kuuntelisitte tarkkaan. Me emme voi nyt pitkittää keskustelua tästä seikasta enää pidempään. Nyt kollega 92 22 saa vielä mutta sitten ei enempää. Kiitos puhemies. Olen todella yllättynyt, koska aivan niin kuin Rova Bilbaokin tuossa äsken totesi, eilen kävimme pitkän keskustelun, lähes kolmetuntisen keskustelun poliittisten ryhmien välillä tästä aiheesta. Ja jos äh, herra Schulzilla on ollut tietoja tästä tilanteesta jo viime sunnuntaista alkaen, niin miksi me sitten kävimme tuon keskustelun eilen poliittisten ryhmien välillä? Eilen keskusteluissa poliittiset ryhmät saivat aikaan kompromissin, sopimuksen. Ja teksti, josta me sovimme eilen, ei ole totta, ei ole totta. Mehän äh, olemme vastuussa tästä päätöslauselmaesityksestä ja meidän täytyy tietää, mikä on Euroopan parlamentin kantaa Aminu Haidarin suhteen. Joten meidän tulee keskustella tästä niin kuin on sovittu. Eh, pan Tanok. Kiitoksia. Herra Tanok vielä. Herra puhemies, me emme vedä köyttä samasta päästä. Tämä on arkaluontoinen asia ja sekaannusta on syntynyt, joten toivoisin, että tästä äänestetään vasta kello 15, jotta voimme keskustella ryhmien kanssa ja selvittää, että mitä sillä Marokossa oikein onkaan tapahtunut. Uh, sorry. E, Hyvät naiset ja herrat, nyt on kuultu erinäisiä kommentteja ja huomioita. Nyt teillä on parempi kuva tilanteesta. Ja työjärjestyksen 140, työjärjestyksen artiklan 140 mukaisesti haluaisin, että nyt äänestämme tästä tehdystä esityksestä. Ehdotus oli, että tämä asia poistetaan estyslistalta. Kuka on tämän ehdotuksen puolesta? Käsi pystyyn. Kuka on sillä kannalta asiasta ei keskustella tänään? Kiitoksia paljon. Kuka vastustaa tehtyä ehdotusta? Kiitoksia. Tyhjät äänet. No, tarkistetaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 249 ääntä puolesta, 163 vastaan ja 135 tyhjää ääntä. Näin ollen tämä tehty ehdotus on hyväksytty. Wniosek do porządku obrad. Bardzo proszę. Schulzilla on nyt toinen käsittelyjärjestykseen liittyvä ehdotus tai esityslistaan liittyvä ehdotus. Pahoittelen kovasti sitä, että joudun nyt viemään aikaanne. Ihmiset ovat täällä hieman kärsimättömiä. Puhemies, äänestyslistalla on äh, subsidiariteettiperiaatteesta äh, kohta äh, tänään ja työjärjestyksestä 77 artiklan 4 kohdan mukaan pyytäisin, että tämä asia lykätään ja että katsotaan päätöksen perustat uudelleen. Minä uskon, että Euroopan parlamentti on hyvin samaa mieltä siitä, että subsidiari subsidiariteettiperiaate on hyvin tärkeä myös perusoikeuksien kannalta, mutta tästä ei tarvitse todellakaan huolehtia Euroopan tasolla. Ja italialaisille kollegoille toteaisin, että Italiassa käytävä keskustelu on italialaista keskustelua, ei eurooppalaista keskustelua. Me haluamme diversiteettiä, me haluamme monipuolisuutta, mutta ei ole mitään järkeä siinä, että tällainen päätöslauselma käsiteltäisiin nyt. Joten, puhemies, on kyllä todella hämmästyttävää, että poliittiset ryhmät, jotka joiden nimessäkin on sana demokratia, eivät tunne sitä demokratian periaatetta, että puhuja saisi puhua loppuun. Siksi pyydän 177 äh, artiklan 4 kohdan äh, perusteella äänestyksen lykkäämistä seuraavaan istuntoon ja että tarkastamme sen, että äh, onko tällainen asia ylipäätään Euroopan parlamentin toimivaltaan kuuluva asia. Kiitos. Kiitoksia paljon. Minulla on konkreettinen ehdotus. Voisiko puheenjohtaja Schultz pistää kuulokkeet korvilleen? Minulla on nyt ehdotus, jonka haluaisin teille tehdä. Äänestysten yhteydessä aloitamme ensin budjetista ja sitten minulla on muitakin seikkoja esityslistalla äänestysten joukossa. Ja kaikki voivat sitten pohtia tällä välin puheenjohtaja Schultzin ehdotusta ja palaamme siihen sitten, kun tästä tekstistä on määrä äänestää. Eli äänestysten yhteydessä tämä ratkaistaan vielä tämä seikka. Haluaisin siirtyä budjettia koskevan äänestykseen. Herra Posselt, työjärjestyspuheenvuoro. Ganz kurz. Ihan lyhyesti. Minä pyytäisin, kun tässä nyt kiireellinen asia poistettiin esityslistalta, me kävimme kiireellisten asioiden puheajoista kiivasta keskustelua eilen. Ja pyytäisin, että tämä Länsi-Sahara asialle varattu puheaika eh, jaettaisiin Ugandan ja Azerbaidsen keskustelujen käyttöön, koska puheajat ovat muuten todella kortilla. Tässä kaikki, kiitos. Me pohdimme tätä teidän tekemänne ehdotusta, kyllä. Hyvät naiset ja herrat, nyt me aloitamme äänestykset. Ensimmäisen on herra Bögen mietintö.